jotta me täällä ja myös sitten kehittyvissä valtioissa voisimme kaikki yhdessä vähentää päästöjä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Krees. Sitten työllisyys- ja sosiaalivaliokunnasta kollega Peres.